Herra De Jongin mietintö komission asiantuntijaryhmien kokoonpano ja niitä koskevan rekisterin valvonta. Eh, ensimmäinen esittelijä, herra Jong, neljä minuuttia, olkaa hyvä. Kiitoksia, puhemies. Kyse on komission asiantuntijaryhmien kokoonpanosta ja nyt Dieselgatein jälkeen tätä asiaa on tutkittu. 21 ryhmässä oli hyvin paljon autoteollisuuden edustajia. Sitten kuitenkin ympäristöjärjestöt ilmoittivat siitä, että näissä autoissa oli käytetty estolaitteita. Euroopan parlamentti alkoi sitten tarkastella tätä asiaa ja näitä asiantuntijaryhmiä ja osa näistä varoista, joita oli varattu asiantuntijaryhmille. Ja halusimme keskustella näistä asioista komission kanssa. Euroopan parlamentin jäsenet ovat käyneet epämuodollista vuoropuhelua komission kanssa. Edellisellä kaudella tämä käynnistyi ja nyt 2014 vaaleissa jouduttiin umpikujaan. Ja sitten komissio sanoi, että meidän piti sanoa, mihin asiantuntijaryhmiin piti kiinnittää huomiota. Tämä nyt on ihan väärinpäin tehty. Täytyy nyt muistaa, että ainoastaan yksi virkamies oli käytettävissämme, mitä tuli näiden asiantuntijaryhmien kokoonpanon selittämiseen. Komission pitää itse selvittää näitä epäkohtia. Ja parlamentissa päätettiin sitten tehdä asiasta itse tutkimus. Ja tulokset eivät olleet hyviä. Suuret yritykset ovat edelleen mukana asiantuntijoissa, eivätkä ne myöskään toimineet avoimesti. Vähemmistön kannat eivät tulleet esille, varsinkaan keskustelun aikana. Ja tutkimuksesta käy selväksi, että komissio halusi tiukentaa sääntöjä, mikä on hyvä uutinen, mutta harmi, että tätä asiaa ei sitten toteutettu muodollisesti, eipä epämuodollisesti. Asiantuntijaryhmistä sitten laadittiin päätöslauselma. Ja meillä on työasiakirja ja komissio reagoi siihen kirjallisesti. Meillä on tiettyjä erimielisyyksiä edelleen varapuheenjohtaja Timmermansin kanssa. Keskustelut ovat käyneet hyvin, mutta ikävä kyllä monia asioita vieläkään ole otettu mukaan uusiin sääntöihin. Tärkeimmät vaatimuksena ovat ensinnäkin pitää olla selkeät kriteerit asiantuntijoille komissiossa. Toiseksi pitää määritellä, mitä asioita tutkitaan missäkin asiantuntijaryhmissä. Ja täytyy katsoa, että eri etuja edustetaan tasapainoisesti. Ja kolmanneksi pitää olla hyvä valitusjärjestelmä, mitä tulee kriteereihin ja määritelmiin yksittäisissä asiantuntijaryhmissä. Ja neljäksi kyse ei ole pelkästään matkakorvauksista, vaan muistakin kustannuksista. Esimerkiksi on tapauksia, joissa nämä asiantuntijat ovat itse asianomaisina. Ja sitten kansalliset kansalaisjärjestöt voivat myöskin olla yhdistet näissä asiantuntijaryhmissä. Ja sitten täytyy sel julistaa ja paljastaa nämä asiakirjat ja pöytäkirjat ja päätöksentekoprosessi. Ja pitää välttää eturistiriitoja, kun ajatellaan vaikka yliopistoja – ja erilaisia asiantuntijatahoja. Eli meidän täytyy varmistaa, että sääntöjä noudatetaan ja todellakin toivon, että nyt kun tämä asia, tämä mietintö meni valiokunnassa yksimielisesti läpi, niin toivottavasti komissiokin pyrkii parempiin tuloksiin. Ja ensimmäinen heinäkuuta komissio saa kertoa meille uusista säännöistä. Ja meidän täytyy varmistaa se, että avoimuus säilyy näissä kysymyksissä. Kiitos. Thank you and now... Kiitos. Ja nyt sitten ilman puhujalistaa aloittaa herra Marias. Avoimuuden puute ja se, että monet näistä asiantuntijaryhmistä eivät ole tasapainoisia, tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi jollain tavalla valvoa näitä rekistereitä. Jos avoimuutta puuttuu, niin se tarkoittaa sitä, että kansalaiset eivät luota meihin. Meidän pitää jollain tavalla uudistaa tehokkaasti näitä asiantuntijaryhmiä ja perustaa nämä uudistukset tasa, tasapuolisuuteen ja avoimuuteen. Viime vuonna komissio päätti horisontaalisista säännöistä siitä, miten näiden asiantuntijaryhmien tulisi toimia, e, miten julkistetaan näiden e, ryhmien e, jäsenyys julkisesti. Ja tämän piti lisätä avoimuutta ja rekisterinkin pitäisi myös lisätä tätä avoimuutta. Ja tarkoituksena myös selkeyttää ne säännöt,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 kun ajatellaan kansalaisyhteiskuntaa ja työmarkkinaosapuolia. Jos komissio pystyisi tekemään nämä pienet asiat, niin huomenna ei tarvitsisi enää keskustella tästä, mutta haluaisin kiittää kuitenkin kollegoita hyvästä mietinnöstä. Ja seuraavana komissaari Vestager, olkaa hyvä. Thank you, President. Paljon kiitoksia, rouva puhemies, arvoisat parlamentin jäsenet, aivan aluksi haluaisin kiittää esittelijä De Jongia hänen mietinnöstään ja hänen työstään tämän erittäin tärkeän aiheen parissa. Uskoakseni on totta, että olemme molemmat sitä mieltä, että nämä asiantuntijaryhmät ovat erittäin tärkeät ähm, neuvoa antavat ja asiantuntijaryhmät. Komissio kiinnittää hyvin paljon huomiota asiantuntijaryhmien roolissa politiikkansa laadinnassa ja me olemme laatineet tiukemmat sisäiset säännöt niitä varten, jotta voisimme varmistaa sen, että ryhmät toteuttavat työnsä täysin vastuullisesti ja avoimesti, kuten on tarkoitus. Haluaisin korostaa yhtä asiaa. Tämä on perustavanluontoinen asia. Asiantuntijaryhmät tarjoavat erittäin hyödyllistä panosta komission työhön monilla eri politiikan aloilla – Monet niistä ovat erittäin teknisiä ja luonnoltaan erikoisaloja. Mielestäni on erittäin tärkeää muistaa se, että olipa asiantuntijaryhmän neuvo mikä tahansa, ne ovat täysin puhtaasti neuvoa antavassa roolissa. Olipa niiden kanta mikä tahansa, vastuu kaikista toimista ja päätöksistä, jotka tehdään, on komissiolla ja komissiolla yksin kun tämä komissio astui tehtäviinsä, me päätimme, että säännöt, jotka valvovat asiantuntijaryhmiä, tulee arvioida uudelleen, että voisimme täyttää komission sitoumukset siitä, että toimimme avoimemmin ja tasapuolisemmin me kuulimme tätä parlamenttia ja Euroopan oikeusasiamiestä, kuten myöskin kansalaisjärjestöjä ennen kuin laadimme uudet säännöt. Vuoden kestävän kuulemiskierroksen jälkeen ja pitkällisen valmistelun jälkeen viime vuoden toukokuussa komissio hyväksyi nämä uudet säännöt. Nämä uudet säännöt ovat sitovat, ne koskevat kaikkia komission yksikköjä ja meidän mielestämme ne parantavat hallintoa, tasapainoa ja avoimuutta asiantuntijaryhmien kohdalla huomattavasti. Olemme myöskin sitä mieltä, että ne tarjoavat myönteisiä ratkaisuja moniin seikkoihin, jotka tämä parlamentti ja Euroopan oikeusasiamies ovat tuoneet esiin. Antaisin muutaman konkreettisen esimerkin. Uudet säännöt vahvistavat uudelleen komission sitoumuksen pyrkiä toteuttamaan tasapainoinen jakoma asiantuntijaryhmissä komission täytyy tehdä mahdollisimman paljon, että tämä tasapaino toteutuisi. Kyseessä ei ole tasapaino matemaattisessa mielessä, mikä olisikin vaikea määritellä ja saavuttaa kaikissa tapauksissa, vaan kyseessä on mahdollisimman suuri tasapaino äh, asiantuntijuuden, pätevyyden, sukupuolen, maantieteellisen jakauman kohdalla. Olemme myöskin uusien sääntöjen myötä vahvistaneet avoimuutta. Meillä on uusi asiantuntijaryhmä koskeva rekisteri. Rekisteri on julkinen ja tarjoaa täsmällisempää tietoa laadituista asiankirjoista ja asiantuntijaryhmien kokoonpanosta. Esimerkiksi kun komissio sidosryhmien edustajia asiantuntijaryhmiin valikoi, hakumenettely on julkinen. Tämä koskee kaikkia henkilöitä, ja tämä on ollut suuri askel eteenpäin. Tämä on ollut myöskin tämän parlamentin pitkänaikainen toimi. Tämä tarkoittaa sitä, että hakumenettely on nyt täysin mukaanottama ja avoin, ja se hyödyttää erittäin paljon asiantuntijaryhmien kokoonpanossa. Toisekseen avoimuusrekisteri on nyt sidosryhmien edustajien osallistumiselle ennakkoehto, jotta heitä voitaisiin asiantuntijaryhmiin nimittää. Tämä tarkoittaa sitä, että kun asiantuntijaryhmissä on tiettyjen intressien edustajia, täysi avoimuus taataan näiden intressien vaikutuksen suhteen. Kolmannekseen kaikki asiakirjat, joita asiantuntijaryhmät tuottavat, tulee nyt julkaista asiantuntijaryhmärekisterissä. Pöytäkirjat ovat saatavilla. Ja tämä onkin aivan perusteltua ja järkevää. Tämän lisäksi asiantuntijaryhmät voivat myöskin päättää avaavansa kokouksensa suurelle yleisölle. Viimeisenä, mutta ei vähäisempänä, olemme ryhtyneet tiukkoihin toimiin, jotta voisimme eturistiriitoja välttää asiantuntijaryhmissä. Uusien sääntöjen mukaan riippumattomat asiantuntijat voidaan nimittää vain standardisoidun äh, Ähm, eturistiriitoja käsittelevän arvioinnin jälkeen vain, jos komission yksiköt toteavat, että mitään eturistiriitoja ei ole vaarassa syntyä, asiantuntija voidaan siinä ominaisuudessa nimittää. Tämän lisäksi kaikki tiedot asiantuntijaryhmien asiantuntijoita koskien julkaistaan rekisterissä nämä tiukat säännöt. Toivottavasti te olette samaa mieltä, sillä komissio ja tämä parlamentti tähtävät saman tulokseen, takavat sen, että vastuullisuus ja avoimuus ovat asiantuntijaryhmien toiminnan kohdalla taattuja. Komissio haluaa toteuttaa uusia sääntöjä tiukasti ja tiedämme, että te valvotte meitä tarkasti luonnollisesti olemme valmiita jatkamaan dialogia tämän parlamentin kanssa koskien sitä, kuinka voisimme parantaa toimeenpanoa ja seurata tätä hyvin tärkeää kysymystä. Kiitoksia.